tervetulleeksi komission edustajan ja neuvoston edustajan. Meillä on komission puheenjohtaja ja Ruotsin Eurooppa-ministeri paikalla. Hyvät naiset ja herrat, Haluaisin hyväksyä eh, eilisen eh, istunnon pöytäkirjat. Ne ovat teille jaettu. Onko teillä mitään huomioita eilisen eh, istunnon selostuksiin? Ei ilmeisesti, joten ne ovat hyväksytty. Herra Schulz haluaisi puheenvuoron. Herra puhemies, Meillä on kommentti eilisen istunnon pöytäkirja. Ei ole kommentti eilisen pöytäkirjaa, mutta kuitenkin kommentti erääseen välikohtauksessa joka oli, tapahtui tänään istunnossa. Kollegani Kinga Könz, minun ryhmäni jäsen, entinen ulkoministeri, Unkarin ulkoministeri, tänään aamupäivällä hän vastaan Edustaja Kristina Morva, joka edustaa Jobbik fasistipuoluetta, hyökkäsi häntä vastaan. Hän, hän, Rova Göntselman, kukaan muu tuossa maassa Unkarin ulkoministerinä pyrki saamaan aikaan eh, tasapainoa tilanteeseen, suhteeseen Unkarin ja naapurimaiden välillä. Loukkaus kollegalta, joka kuuluu uusfasistiseen puolueeseen eh, ja kohdistui minun kollegaani, me tämän hyökkäyksen torjumme syvästi pöyristyneinä. Kiitos. Paljon kiitoksia, herra Schulz, tästä lausunnosta. Rouva on pyytänyt puheenvuoroa henkilökohtaisista syistä. Ja Rova on puheenvuoro. Kiitän tästä mahdollisuudesta. Pahoittelen kovasti sitä, että tästä asiasta joudun puhumaan täällä parlamentissa, mutta minäkin haluan lyhyesti reagoida siihen, että se puolue, jota Kristina Morvai edustaa vuonna 2006, sai aikaan puolisotilaallisen järjestöjen ja siitä lähtien pitää pelonvallassa su- suurta enemmistöä yhteiskunnassa homoseksuaaleja, romaneja ja niin vähemmistöihin kuuluvia. Tämän puolueen edustaja eräs käytti tämän järjestön univormua kokouksessa täällä heinäkuussa. Tämä on rasistinen, homofobinen, mustalaisvastainen puolue ja, ja se on väittänyt, että Unkari on Euroopan unionin siirtomaa. Tapahtuma, josta Kristina Morvai puhui vuonna 2006, tapahtui silloin, kun nämä puolisotilaiset joukot hyökkäsivät Unkarin television toimitalon ja 113 sotilasta loukkaantui näissä tapahtumissa. Tämä uusiutui sitten tämä samantyyppinen tapaus, jolloin he pyrkivät väkivallan häiritsemään kansallispäivän viettämistä. Järjestelmän äh, muutoksen jälkeen ei, ei ollut äh, kokemusta äh, poliisilla äärioikeiston väkivallan käsittelyssä ja hän on eri tavoin tehnyt eh, esityksiä eh, tästä asiasta eh, ja tämä on johtanut siihen, että näitä tätä tapahtumia, ne ovat johtaneet että niitä on kestänyt eri tuomioistuimissa, mutta tosiasia on se, että jos, jos Orva Morvai hyökkää oman maansa järjestelmä tuomioistuinjärjestelmää vastaan. Ja jos demokratia ei kuitenkaan toimisi Unkarissa, niin silloin hänkään ei pysty täällä käyttämään puheenvuoroja. On vahinko, että tästä asiasta jouduttiin puhumaan täällä parlamentissa ja toivon, että tällainen ei tule toistumaan. Dziękuję pani za wypowiedź. Paljon kiitoksia, Rova Göns. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Baltsolle ja sen jälkeen sitten jatkamme esitystä mukaan. Olkaa hyvä. Kiitä puheenvuorosta, herra puhemies. Talon työjärjestön mukaan esitän kysymyksen. Haluaisin esittää kollega Sutsille kysymyksen, mistä hän saa sen rohkeuden, että hän tässä piirissä nimittää fasistiseksi puoluetta siksikö, että se ei ole yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä unionin päävirtaus edustaa. Tätä puolueet äänesti Unkarissa 130 000 ihmistä. Tässähän luokitteli 430 000 äänestäjää fasistiksi. Ajatelko tästä eteenpäin, mitä puhuu? Kiitos. E, Kiitoksia. Ja tämä keskustelu päättyy nyt tähän. Haluaisin kertoa teille että neuvoston puheenjohtajan kanssa kirjoitetaan, allekirjoitetaan 22 lainsäädäntöpäätöstä, jotka liittyvät parlamentin työjärjestykseen numero 74. Ja kello 15 keskiviikkona neljä tekstiä tullaan allekirjoittamaan ja te tulette löytämään tämän päivän pöytäkirjoista näiden ot.